Diamo inizio. No niin, aloitetaanko? Benvenuti a tutti, diamo inizio alla... Tervetuloa kaikille tähän valiokunnan kokoukseen. Hyväksymme ensin esityslistan. Mikäli huomioita ei ole, esityslista on hyväksytty. Hyvä. Minulla on ilo ilmoittaa teille, että tulkkaus on saatavilla kaikilla kielillä. Kiitoksia tulkeille arvokkaasta työstä. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Mikäli huomioita ei tule kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat on hyväksytty. Ja kuten tapaan nykyään kuuluu myös tämä valiokunnan kokous välitetään suorana lähetyksenä netissä. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministeri Eskil Erlandsonin. Tervetuloa Eskil jälleen kerran tähän valiokuntaan. Kiitoksia siitä, että olet tullut ja anna nyt välittömästi puheenvuoron. Voit esitellä Ruotsin puheenjohtajakauden tuloksia. Kauttahan leimasi muun muassa Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen ja yhteispäätösmenettelyn alkaminen maatalousasioissa. Kiitoksia jälleen Eskil. Ole hyvä. Kiitos Paulo. Herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Nyt on kunnut lähes kuukausi siitä, kun luovutin puheenjohtajuuden espanjalaiselle kollegalleni. Oli hyvin jännittävä ja intensiivinen puolen vuoden kausi, jolloin me saavutimme hyvin paljon sinä lyhyen aikana, joka oli meidän käytössämme. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää antoisasta yhteistyöstä, jota Ruotsi puheenjohtajavaltiona sai parlamentin kanssa harjoittaa syksyn mittaan. Olen hyvin ylpeä ja tyytyväinen yhteisistä saavutuksista. Lissabonin sopimuksen voimaantulo merkitsee suuria muutoksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle, eikä suinkaan vähiten maatalouspolitiikan alueella. Haluan toivottaa teille parlamentissa onnea siinä, että yhdessä muiden toiminnan kanssa jatkatte uuden sopimuksen toimeenpanoa. Minun kolmesta prioriteetistani puheenjohtajakauden aikana kalastus on ennen kaikkea ollut polttopisteessä. Jos katsotaan hyväksyttyä, hyväksyttyä lainsäädäntöä, joita oli lähes 25 kappaletta puheenjohtajakauden loppuun mennessä. Jos käsittelemme sitä muita alueita, niin maatalouden vastuualueeseen ovat kuuluneet myöskin ruoka, ilmasto ja kansainväliset haasteet, jotta voidaan turvata elintarvikehuolto maailmanlaajuisessa tulevaisuudessa on hyvin suuri haaste. Ajattelen sitä, että meitä tulee olemaan lähes 9 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä maapallolla. Toukokuun, marraskuun aikana pidettiin huippukokous maailmanlaajuisesta elintarvikehuollosta, samoin kuin FAOn kokous, ja niistä tehtiin monia tärkeitä päätöksiä. Haluaisin ennen kaikkea mainita päätöksen, joka koskee FAOn komitean uudistusta, jossa käsitellään nimenomaan turvallista elintarviketuotantoa, samoin myöskin globaalia kumppanuutta maaseudulla alueella sekä ravintokysymyksiä. EU-tasolla haluan ottaa esille sen, että neuvosto lokakuussa hyväksyi johtopäätökset, jotka liittyivät turvalliseen energiahuoltoon, samoin kuin tähän liittyy myöskin päätös, jonka tässä Ruotsi puheenjohtajavaltiona halusi keskustelua siitä, miten EUn politiikka tällä alueella, miten niitä voidaan harmonisoida, jotta voidaan edistää kansainvälistä energiahuollon kehittymistä. Sen lisäksi maailmanlaajuinen haaste, ja eräs kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joita käsiteltiin syksyn mittaan, oli kysymys yhteydestä maatalouden ja ilmaston välillä. Se on ollut myöskin yksi minun prioriteeteistani puheenjohtajakauden aikana. Kuten sanoin käydessäni parlamentissa syyskuussa, neuvostossa heinäkuussa käytiin keskustelua, joka lähti liikkeelle komission asiakirjasta, joka koski sopeutuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, Euroopan unionin maataloudessa ja maaseudulla. Tässä keskustelussa kävi selväksi se, miten tärkeä ilmastokysymys on ja että ennen kaikkea se on tärkeää harjoittaa tätä tähän kysymykseen liittyvää työtä tulevaisuudessa. Ja tulen itse omistautumaan sille, että otetaan huomioon tämä yhteys ilmaston ja maatalouden välillä, kun keskustellaan maatalouspolitiikasta ja siitä, miltä sen tulee näyttää vuoden 2013 jälkeen. Olemme myöskin jatkaneet syventävää keskustelua eh, tästä asiasta epävirallisessa eh, maatalousministerikokouksessa syyskuussa. Oli tyydyttävää todeta, että kaikkien kollegojen keskuudessa vallitsi yksimielisyys siitä, että aihe ilmasto ja maatalous on tärkeä aihe ja että yhteisöllä on rooli siinä, että kun pyritään vähentämään eh, kasvihuonekaasupäästöjä ja pyritään sopeuttamaan maataloutta muuttuvaan ilmastoon. Koko kokouksessa tuli hyvin onnistunut ja eräs puheenjohtajakauden huippukohtia minun kannaltani oli se, että oli tämä kokous, oli suuri ilo havaita, että kollegat eh, ovat todellakin eh, pystyneet käsittelemään eh, sitä kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä Ruotsissa, miksi pienet tilat, metsät ja vesikysymykset. Ja haluan ennen kaikkea kiittää Pauloa siitä, että haluaisit itse olla paikalla tässä kokouksessa, mutta myöskin osallistua keskusteluun, jota kokouksessa käytiin. Sen lisäksi muita toimia, jotka ovat liittyneet ilmastokysymykseen, ovat olleet ne kaksi konferenssia, jotka pidettiin Ruotsissa syksyn mittaan. Konferenssi, joka joka liittyy ilmaston ja makuun, liittyy siihen, miten kuluttajat ja elintarviketuottajat, miten ne voivat toimia yhdessä niin, että vähentävät ilmastovaikutuksia. Toisessa kokouksessa, jossa puhuttiin tulevaisuuden muokkaamisesta, keskusteltiin siitä, miten Euroopan maaseutu on vaikuttaa siihen, että yhteiskunta sopeutuu uusiin ilmastoolosuhteisiin, esimerkiksi kehittämällä kestävää tuotantoa eh, ja bioenergiaa. Maatalouden alueella syksyä on dominoinut yksi kysymys enemmän kuin mikään muu. Ja tämä on kysymys, joka on liittynyt siihen, että on ollut talous- ja rahoituskriisi, nimittäin tilanne maitomarkkinoilla. Ja kuten sanoin silloin, kun olin käymässä täällä syyskuussa, tämä on kysymys, joka täytyy ottaa mitä vakavimmin ja joka on myös ollut tärkeä prioriteetti Ruotsille puheenjohtajavaltiona. Kun hinnat nousivat voimakkaasti aiempina vuosina, siis kaikkien maataloustuotteiden osalta, ja sitten on kuitenkin syntynyt nopeasti huolestuneisuutta ennen kaikkea Euroopan maidon tuottajien keskuudessa, mikä on johtanut siihen, että on kohdistunut voimakasta painetta ministereihin, jotta syntyisi toimintaa poliittisella tasolla ja pyrittäisiin lieventämään vaikutuksia, jotka kohdistuvat tuottajiin. Puheenjohtaja valtio aikana piti ministerikokouksen samoin kuin lounastapaamisen, jossa jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden keskustella tästä kysymyksestä. Monet jäsenvaltiot kysyivät myös, mitä toimenpiteitä voitaisiin käynnistää, jotta voitaisiin vakautettua hinnat ja voitaisiin lieventää vaikeuksien aiheuttamia vaikutuksia saatiin lopuksi kysyn päätöksiä erilaisista toimenpiteistä lokakuussa ja marraskuussa komission ehdotusten pohjalta ja komissiossa on myöskin korkean tason ryhmä, joka tulee työskentelemään kevään aikana. Pidän hyvänä näitä keskusteluja, ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan voimistaa maidontuottajien kilpailukykyä. Liikkeelle siitä, että korkean tason ryhmän työn johtavaksi on tärkeä osa siinä keskustelussa, jota käydään siitä, miltä maatalouspolitiikka tulee näyttämään vuoden 2013 jälkeen. Keskustelu tulevasta yhteistä maatalouspolitiikasta jatkui Ruotsin puheenjohtajakauden aikana joulukuussa neuvoston kokouksessa sovittiin siitä, että käydään suuntaa käyvää keskustelua maaseudun kehittämisestä ja siinä puhuttiin ennen kaikkea siitä, mitä ovat ne tärkeimmät haasteet, jotka kohdistuvat maatalouteen ja maaseutuun Euroopassa, samoin kuin siitä, millä tavoin maaseudun kehittämisen ohjelmia pitää muokata, jotta ne olisivat tehokkaita näiden kysymysten hoitamisessa. Keskustelu voidaan nähdä suorana jatkona ilmastokeskustelulle, jota käytiin epävirallisessa ministeritapaamisessa syyskuussa. Ja kaikki jäsenvaltiot pitivät näitä neljää ilmastohaastetta tärkeänä ilmaston muuttuminen, uusiutuvien energian lähteiden tuottaminen, vedenhallinta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, joka on hyvin tärkeä myöskin Euroopan maaseudulle ja maataloudelle. Kun olin täällä valiokunnassa syyskuussa, puhuin siitä, miten tarvitaan muutoksia. On tärkeää, että me saamme järkevän säännösjärjestelmän ilman, että syntyy liian raskasta hallintoa neuvoston kokouksessa joulukuussa komissio esitti oman arvionsa siitä, mitä ovat, millaiset ovat jäsenvaltioiden omat 39 esitystä maatalouspolitiikan kehittämisestä saman aikaan, kun saatiin tilanneraportti muista toimista, joita on käynnissä EUn maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi. Olen iloinen siitä, että puolet jäsenvaltioiden esityksistä tullaan, että niitä tullaan seuraamaan Yhteinen maatalouspolitiikka tulee olemaan helposti ymmärrettävää sekä maanviljelijöille että muille toimijoille yhteiskunnassa näyttäisi olevan hyvin tärkeää. Ja on tärkeää myös, että politiikassa, politiikalla on voimakas legitiimiys kansalaisten silmissä. Minä olen hyvin iloinen ja kiitollinen hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajakauden aikana Euroopan parlamentin kanssa, ennen kaikkea maatalousvaliokunnan kanssa. Mitä tulee lainsäädännön uudistamiseen ja eläinten suojelemiseen, joita käytetään tieteellisiin tarkoituksiin. Se on ollut raskaimpia yhteispäätösmenettelyyn liittyviä kysymyksiä, joista olen vastannut syksyn mittana. Ja teidän rakentavan yhteistyönne ansiosta päästiin yksimielisyyteen neuvoston ja parlamentin välillä substanssikysymyksistä, jotka liittyvät esitykseen. Espanjalle puheenjohtajavaltiona on nyt sitten tehtävänä jatkaa keskustelua siitä, miten esitys tullaan sopeuttamaan Lissabonin sopimukseen. Ja haluan nyt lähettää kiitokset kaikille asiaan osallistuneille ja kaikkea esittelijälle Elisabeth Jeglelle. Uusi direktiivi on suuri askel siihen suuntaan, että saadaan parempaa eläinten suojelua, mitä tulee koeeläimiin Euroopan unionissa, samalla kun Euroopan tutkimuksen kilpailukyky säilyy, sitä suojellaan. Mitä tulee sitten terveisen rehuun ja kalastukseen, siitä käytiin keskustella Uppsalassa maatalouskonferenssissa syksyllä, jossa oli loppuraportti, joka liittyy EUn rahoittamaan Welfare Quality-tutkimushankkeeseen. Joulukuussa myös maatalousministerit käyvät hyvin rakentavaa keskustelua kysymyksestä, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin tulevasta politiikasta, joka liittyy eläinten suojeluun ja eläinten terveyteen Euroopan unionissa. Metsäalueella saavutettiin intensiivisten neuvottelujen jälkeen poliittinen yksimielisyys neuvoston kokouksessa joulukuussa säännöistä, jotka liittyvät toiminnasta, joka liittyy puutavaran tuomisesta markkinoille. Ja viime kädessä keskustelin toimista, jossa pyrittiin estämään laiton metsien hakkaaminen ilman, että samaan aikaan luodaan turhan raskasta hallintoa asiassa. Toivoni on, että Espanjan puheenjohtajavaltiona pääsee yksimielisyyteen siitä, että saadaan aikaan lopullinen päätös asiasta. Tämä on hyvin tärkeää. Ajattelen nimenomaan maaseudun kehitystä, mutta se on tärkeää myös työllisyyden kannalta eri osissa Eurooppaa, jotta voidaan saada aikaan kestävää energiatuotantoa kaikkialla Euroopassa. Tärkeää on myöskin välttää riski siitä, että puu vaihdetaan muihin materiaaleihin, jotka eivät ole yhtä ympäristöystävällisiä. Niin, hyvät ystävät, tässä oli yhteenveto siitä, me saavutimme Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Odotan mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssanne siitä, mitä syksyn aikana on tapahtunut. Kiitos. Grazie. Grazie, Eskil. Grazie. Kiitoksia, Eskil. Kiitoksia tästä innostuneesta esityksestä ja Ruotsin puheenjohtajavaltion panoksesta ilmastonmuutoksen alalla. Huomenna käymmekin tästäkin aiheesta tärkeä keskustelusta. Nyt avaamme keskustelun. Puhujalistalla on Elisabeth Jegle. Ensimmäisenä, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, kiitokset siitä, että näiden kuuden kuukauden päätteeksi tulette jälleen tänne kertomaan, mitä, mitkä olivat teidän painopistealueita näiden kuuden kuukauden aikana. Elintarviketurvallisuus, ilmasto, maaseudun kehitys, ne ovat kolme suurta aihetta, jotka hyvin pitkään tulevat askarruttamaan meitä yhdessä. Ja sitten yksittäisiä aiheita, raportteja, esimerkiksi mitä tulee eläinkoe direktiiviin, Kuuden kuukauden aikana neuvostossa komission avulla näiden asioiden parissa on tehty työtä ja haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Tämä liittyy myöskin nyt tähän Lissabonin sopimukseen jo aikaisemmin ennen yhteispäätösmenettelyä mutta tässä on lähestytty tätä Lissabonin sopimuksen voimaan astumispäivämäärää. Ja myöskin tästä syystä on nyt uusia asioita, joita silloin aikanaan ei vielä tunnettu, mutta nyt on tehty hyvää työtä näissä asiakysymyksissä. Ja saimme suuren enemmistön puolueryhmistä ja pääsimme sopuun. Ja tästä sovusta erityisesti haluaisin kiittää teitä. Nämä eläinkokeet olivat hyvin hankala aihe kaikki eläinsuojelualueet, aiheet ovat aina vaikeita, mutta toisaalta ne ovat hyvin keskeisiä asioita meille yhteiskuntana ja meille Euroopan parlamentin jäsenille. Ruotsin maatalousministeri varmaankin tulee edelleen parlamenttiin ja tänne valiokuntaan. Ja toivon, että otatte varten hyvistä ehdotuksistamme. Ja välillä voitte sitten ehkä sanoa, että joku suunta sopii teille paremmin. Haluan pysyä avoimina. Ja sen jälkeen voimme sitten taas tehdä hyvää maaseudulle ja viljelijöimme. Eli kiitoksia tästä avoimuudesta, jolla olette toimineet näiden kuuden kuukauden aikana näissä eläinkoeasioissa. Ja Erityiskiitokset koko tiimillenne. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Elisabeth sitten Martin Hosling. Ja minister, ich darf auch ganz herzlich... Kiitoksia ministeri, haluan kiittää teitä työstänne. Tässä tuli esiin yksi sana, eli puhuitte avoimuudesta päätöksenteossa, siinä miten asioita on käsitelty. Tämä nyt ei ole mitenkään helppoa näinä aikoina. Elämme nyt vakavaa kriisiä hintojen suhteen, erityisesti maitoalalla, ja tätä kysymystä ei vieläkään ole ratkaistu. Ja sitten te puhuitte ihmisistä, joille ovi on avattu ja joita ei otettu mukaan näihin keskusteluihin. Tästä haluamme erityisesti kiittää teitä. Sitten te puhuitte ilmastonsuojelusta puheenjohtajakaudellanne. Ja varmasti seuraavina vuosina tästä asiasta puhutaan yhä enemmän. Mutta no, Kööpenhaminan konferenssista ei tullut paljon mitään. Eli nyt meidän täytyy maataloutta erottaa näistä ilmastokysymyksistä – ja huomenna käymme sitten keskustella näistä aiheista. Siitähän on laadittu mietintö. Ja te olette antaneet hyviä kannustimia ja tällä valiokunnassa me jatkamme näitä toimia. No, valiokunnankin tilanne on muuttunut Lissabonin sopimuksen myötä ja yhdessä neuvoston kanssa, missä te olette edelleen mukana, voimme käyttää näitä mahdollisuuksia yhdessä hyväksi. Ja sitten vaikeat yhteiskunnalliset keskustelut liittyvät maatalouteen ja niitä keskusteluja tullaan jatkamaan. Ja yhdessä voimme sitten intensiivisesti keskustella monista asioista. Grazie Martin, la parola a Luis Kiitoksia sitten Capula Santos. obrigado, <coughs> presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja hyvä ministeri. Omissa ja ryhmäni nimissä haluan, esitellä, äh, haluan onnitella teitä puheenjohtajakaudestanne. Se oli oikein rauhallinen. Sitä leimasivat hyvät suhteet Euroopan parlamentin kanssa. Huolehditte tulevaisuuden asioista, ilmastonmuutoksesta, meidän maanosamme sivilisaatiomme arvoista, eläinten hyvinvoinnista, elintarvikeet turvallisuudesta ja, ja maitosektorista. Nyt tämän kauden jälkeen täällä Euroopan parlamentissa meitä huolestuttaa välittön tulevaisuus, siis YMPn tulevaisuus. Luin viime vuoden julkilausumia Pariisin kokouksen jälkeen siellä oli 22 jäsenvaltiota, jotka halusivat puolustaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka olisi voimakasta. Kuulin teidän kritiikkinne tämän kokouksen suhteen. Me toivomme, että tulevaisuudessa voimme luottaa Ruotsiin, jotta saadaan aikaan tasapainoisempi, oikeudenmukaisempi yle, yhteinen maatalouspolitiikka, joka saa riittävän budjettiin, niin haluaisin, että te nyt puhuisitte meille paitsi oman kautenne tuloksista, kaikki pidämme sitä myönteisenä, niin myös siitä, kuinka voimme luottaa Ruotsiin lähitulevaisuudessa. Meitä huolestuttaa erityisesti YMPn uudistukset vuonna 2013. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Haukken. Ja tack <clears throat> Jeg vil da også gerne sige øh, tak det Minäkin haluaisin kiittää Ruotsin puheenjohtajavaltiota. Minulla on vain yksi kriittinen kommentti esitettävänä. Ajatellen Kööpenhaminan huippukokousta. Ilmastoneuvottelujen aikana se odotimme, että Ruotsi olisi tuloksia nimenomaan metsänhakkuiden osalta, ja se on hyvin tärkeä asia ajatellen ilmastokysymyksiä, oli todella pettymys se, että ruotsalaiset olivat hyvin nationalistisia omassa toiminnassaan, ajattelevat vain Ruotsin etuja. Tämä oli tietysti tavallaan totta myöskin Suomesta ja Itävallasta, mutta olisi ollut paljon hyötyä siitä, jos Ruotsi puheenjohtajavaltiona olisi ottanut asian toisenlaisen lähestymistavan ja ilmoittanut, että käyttää tätä historiallista tilannetta hakkuiden määrittämiseen niin, että se olisi voitu ottaa kansainvälisellä tasolla esille, jotta olisi voitu saavuttaa tulos, joka olisi ollut sellainen, että kaikki puutavaraa tuottavat maat olisivat voineet sen hyväksyä. Tämä oli yksi syy siihen, että EU tavallaan hajosi ja muuttui yksittäiseksi maiksi. Ja Ruotsilla oli näin hyvin yksilöllinen lähestymistapa ilmastokokouksessa sen sijaan, että se oli ottanut tällaisen yhteisen lähestymistavan. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko keskustellut asiasta Ruotsissa? Ja miten Ruotsi aikoo tulevaisuudessa toimia, jotta saadaan tällainen EUn kattava lähestymistapa tähän kysymykseen ja saadaan aikaan dynaaminen prosessi, jossa ei vain suojella lyhyellä tähtäyksellä kansallisia etuja, vaan pyritään arvioimaan metsätaloutta niin, että ei toimita saman tapaan kuin aina ennenkin. Minä tiedän, että Tanska ei toiminut sekään kovin hyvin, mutta tässä kysymyksessä ainakin meillä oli historiallinen lähestymistapa asiaan paljon ennen Suomia, Ruotsia ja Itävaltaa. Mutta jos nämä maat halusivat vain jatkaa toimintaa vanhaan malliin, ja se, että Ruotsi salli tällaisen kansallistrategian äh, toimeenpanon, oli vaikea saada aikaan yhteistä eurooppalaista strategiaa. Kysymys oli siis se siitä, että oli paljon puhetta, vähän villoja, mutta tämä koskisi kokonaisuus samaa taloutta kenties. Ehkä voisimme saada enemmän tällaista klassista, ruotsalaista, nykyaikaista lähestymistapaa ongelmien ratkaisemiseen. Bene, grazie. Kiitoksia Rova Auken. Seuraavaksi Thank you, Chair. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja muidenkin kollegoiden tavoin haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa. Yksi asia, josta keskusteltiin hetki sitten, on supermarkettien ostovoima. Eli voisitte ehkä puhua vähän siitä, mitä neuvoston mieltä tästä. Tiedän, että tästä nyt keskustellaan komissiossa, mutta jos pyydämme, että tuottajat ovat markkinaorientoituneempia, silloin markkinoiden pitää toimia ja asiantuntijan mukaan markkinat nyt eivät toimi maataloustuotteiden osalta. Ja meidän pitää nyt pitää huolta tuottajien eduista. Eli mitä mieltä olette näistä supermarkettien ostovoimista? Kiitos. Grazie, tema Kiitoksia. Tämä on ainakin äärimmäisen arkaluontoinen asia. Sitten George McLean. Uh, uh, Kiitoksia. Haluaisin onnitella ministeri Elenseniä siitä tavasta, jolla Ruotsin hallitus hoiti tämän puheenjohtajakauden. Monet puhuivat siitä, että teillä on aika vaikeita asioita. Kopenhaminan, Kopenhaminan huippukokous, Irlannin kansanäänestys ja talouskriisi. No yksi asia, jotta voisitte vähän kertoa meille tarkemmin. Eli kriisissä tässä valiokunnassa ja toiminta, jota vaadittiin, liittyy tietysti maitokriisiin ja tuottajien oikeuksiin ympäri Eurooppaa. Mietittekö vähän sitä, millä tavalla toimet, joihin komissio ryhtyi, ja välineet, joita on käytetty, onko niistä nyt jotain opittavaa tämän maitokriisin yhteydessä? Eli kun mietimme nyt tulevaisuutta, vuoden 2013 jälkeen yhteistä maatalouspolitiikkaa. Oliko reaktio riittävän nopea? Olivatko välineet oikeita kriisin oikaisemiseksi? Ja uskotteko, että sillä oli merkitystä vai toipuivatko markkinat itsekseen? Grazie George. Kiitoksia George. Mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eikä näytä olevan, niin eskilo, olepa hyvä. Voit vastata kollegoille, jotka halusivat te nämä kysymykset esittää. Ja kiitoksia vielä. Tack, Paulo. Kiitos, Paulo. Kiitos edustajille. Minä haluaisin tehdä parhaani, jotta voisin kootulla tavalla esitä vastauksia tehtyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Salka minun aluksi sanoa, että Lissabonin sopimuksen osalta tärkein ruotsalainen kannanotto ennen me oli tehdä kaikki mahdollinen, minkä puheenjohtajavaltio voi tehdä, jotta Lissabonin sopimus saataisiin äh, saatetuksi voimaan. Meidän pääministerimme omisti valtaisen paljon aikaa Lissabonin sopimuksen voimaan saattamisen hyväksi, koska Ruotsin kannalta katsottiin, että oli Euroopalle hyväksi, että tämä sopimus tulisi voimaan. Tämä on myös saanut aikaan sen, että meillä on ollut äh, tietty kanta kaikissa neuvoston kokoonpanoissa – joka lähti liikkeelle siitä, että me pyrimme jo ennen kuin Lissabonin tulisi voimaan toimia kysymysten käsittelyssä sellaisella tavalla niin, että nekin kysymykset, jotka eivät liity yhteispäätös, kun yhteispäätösmenettelyyn aikaisemmin käsiteltiin, sen käsiteltiin samaan tapaan. Haluan myöskin kommentoida tätä eläinten suojelua, joka otettiin esille Ruotsin maatalousministerinä, olen tietysti erittäin kiinnostunut siitä, että me, me voimistamme eläinten oikeuksia kaikissa Euroopan osissa. Minusta se on yhtä tärkeää, että minusta on erittäin tärkeää, että kaikilla, eläim, kaikki eläimet voivat hyvin kaikissa osin Eurooppaa, mikä merkitsee sitä, että myös tulevaisuudessa Tämä vaatii ponnisteluja ja olen iloinen siitä, että olemme saavuttaneet sellaisen tuloksen, kun olemme saavuttaneet, mitä tulee koeeläimiin. Haluaisin myös sanoa, että kattavana prioriteettina meillä on ollut käsitellä ilmastokysymyksiä ennen Köpenhaminan kokousta. Meillä on ollut paljon annettavaa maatalouden alueella. Ja me voimme edelleen omalta osaltamme antaa hyvin paljon erilaisia panoksia esimerkiksi Euroopan metsien kautta. Ruotsissa me olemme pitkän aikaa harjoittaneet kestävää metsätaloutta, mikä on merkinnyt sitä, että me olemme luoneet taloudellista hyvinvointia Euroopan, yhdessä Euroopan köyhimmistä maista. Tänään meillä on energiatuotanto, joka lähtee liikkeelle Ruotsin eh, metsistä 22 prosenttia kaikesta energiasta, jota käytetään Ruotsissa, on lähtöisin sieltä. Ja siksi eh, tämä Euroopan pohjanosaa, jossa meillä on usein kosteaa ja kylmää on tällaista toimintaa. Ja tämä yhteydessä siihen, että tänään meillä on Ruotsissa enemmän metsää kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on enemmän metsää kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on sellainen asia, jonka, jota haluaisin myöskin edistää muissa osissa Eurooppaa, muissa osissa maailmaa, koska tätä kautta on rakennettu taloudellista hyvinvointia, tätä kautta on syntynyt työllisyyttä haja-alueilla ja tätä kautta on saatu aikaan luonnossa biologista monimuotoisuutta ja se on edistänyt myöskin ilmastotyötä. Ja minä toivon teidän tukeanne sille, että tätä toimintaa jatketaan. Ja samanaikaisesti tämä on, tämän kanssa olemme päässeet maaliimme siinä mielessä, että on aika neuvoston kanta siinä mielessä, että pitää olla hyvin tarkkana, kun käsitellään puutavaroita ja puhutaan metsästä. Olin hyvin iloinen tästä. Ja toivon, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana pääsemme yksimielisyyteen parlamentin kanssa niin, että nämä asetukset saadaan aikaiseksi ja että saadaan aikaan kestävää metsätaloutta Euroopassa, joka luo työllisyyttä, hyvinvointia ja myöskin luonnon monimuotoisuutta. Ja myöskin on vastapaino muissa osin maailmaa tapahtuvalle metsien katoamiselle ja minä toivon, että voimme tätä edistää tulevaisuudessa. Mitä sitten tulee siihen kehitykseen, mikä on nyt tehtävissä monien maataloustuotteiden markkinoilla – minä pidän hyvänä sitä, että komissio toteaa, että se haluaa tarkastella sitä, mitkä ovat kilpailuolosuhteet elintarvikkeiden alueella. Pidän hyvänä sitä, että komissio kehottaa jäsenvaltioita katsomaan, miten kilpailuolosuhteet kehittyvät yksittäisissä jäsenvaltioissa. Minun mielipiteeni on, että yksi suuri syy siihen, että meillä on sellaista hintavaihtelua, jota nyt on nähtävissä monissa maataloustuotteissa, on se, että meillä on aivan liian huonoa kilpailua tietyissä tavararyhmissä. Tämä on kysymys siitä, että on olemassa markkinavoimia, jotka vaikuttavat tilanteeseen ja kuluttaja ei pysty vaikuttamaan niihin muodostelmiin, joita on syntynyt. Minun omassa maassani Ruotsissa me tällä hetkellä juuri katsomme tätä kysymystä, näitä olosuhteita. Komissio tarkastelee Euroopan markkinoita, mistä olen iloinen. Ja mahdollisesti voimme yhdessä löytää sen, mitä tehdä jotta voidaan tarkastella näitä, tätä tilannetta löytää parannuksia siihen, koska tämä johtaa myös siihen, että tilanne maanviljelijöiden kannalta heikkenee ja samoin myöskin kuluttajien kannalta, kun hinnat nousevat ja joku muu vie rahat. Niin, kiitos Paulo siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Bene. Grazie, grazie davvero Eskil per... Hyvä, suuret kiitokset Eskil Ruotsin puheenjohtajavaltion erittäin hienosta työstä ja kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Nyt pidämme minuutin tauon, vain minuutti siis. Voimme tervehtiä ministeriä. Muistutan, että tarvitsette äänestyskorttia, jos teillä ei ole sitä, niin käykääpä hakemassa. Se ei välittömästi, koska heti kun olemme hyvästelleet Eskilin, niin jatkamme äänestyksellä. Minuutti taukoa siis.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

Siamo d'accordo, iniziamo perché abbiamo una lunga lista di voto. No niin, meillä on tässä pitkä äänestysluettelo. Yli niin 200 tarkistusta ne on jätetty tähän Tarabellan lausuntoon. Varjoesittelijät ovat sopineet useista kompromissitarkistuksista, joka tulee helpottamaan merkittävästi äänestystämme. Tervehdin tässä komission edustajia. Sanko pääosastosta Paula Testori Kodji ja samasta pääosastosta Rova Aleksandra Nikola Koppulo. Ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Tarabellalle. Pyydän, että hän kommentoi asiaa ennen kuin aloitamme. Kiitoksia joka tapauksessa Mark tekemästäsi työstä. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt mene yksityiskohtiin. Voimme keskustella tästä ryhmäkokouksessa, mutta olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin. No tietysti kaikista tarkistuksista ei ole tehty kompromissia ja demokratia sitten toimii, mutta tämä nyt nähtiin jo silloin, kun esittelijä ja varjoesittelijät kokoontuivat. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi myöskin komission. Monet tahot ovat olleet mukana tässä. Tässä on asioita, jotka kiinnostavat hyvin monia ja erityisesti haluaisin kiittää Lullingia ja Reimersia, Hauslingia, Nicholsonia ja heidän avustajiaan. Ja myöskin haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä, erityisesti Olivia ja Haimesia, joka on ollut hyvin paljon tässä mukana. Ja sitten Jamoni Courtois, Maria Rammo, heille erityiskiitokset. He ovat tehneet työtä, joka viimeiseen minuuttiin asti oli hyvin jännittävää, mutta eiköhän nyt löydetä tasapainoinen ratkaisu, joka ei tietenkään aina tyydytä kaikkia, se on mahdotonta, mutta menemme kuitenkin oikean suuntaan, mitä tulee kuluttajien tiedottamiseen ja niin edelleen. Eli sitten vain äänestämään, koska tämä työ on jo ollut aika pitkää. Ja kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä, joka on ollut vallassa tämän aiheen tiimoilta. Hyvä, kiitoksia edustaja Tarabella. Lulling on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Tarabellaa. Hän on ollut aika helppo ihminen, jonka kanssa voi, on voitu tehdä kompromisseja, ja näin olen saatu aikaan kohtuullinen lausunto, joka liittyy käytännönläheiseen säännöstöön, joka on kaikille hyväksyttävissä. Vetäisin pois tarkistuksen 110, joka on ensimmäinen, josta äänestetään, ja vedän sen pois kompromissi kakkosen vuoksi. Bene, grazie onorevole Lulling, per cui partiremo dall'onorevole... Kiitoksia edustaja Lulling. Aloitamme tarkistuksesta 111, mutta ennen kuin aloitamme äänestystä, meidän on tehtävä koe. Pyydän siis kaikkia äänestämään mitä tahansa. Tämä on vain testi, kokeilemme toimivatko äänestyskoneet. Äänestäkää ihan mitä haluatte. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Okei. Okay. La procedura è andata bene, per cui possiamo... Koe onnistui, voimme siis aloittaa. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Tarkistus 113. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sata neljätoista. Tarkistus sata neljätoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 115. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 116. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 117. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 118. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 119. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 120. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 122. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty.

Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 126 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Emendamento 26. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 128. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kompromissitarkistusehdotuksesta Yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 29. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 137. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 139. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 30. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty 30, sitten 140. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. yksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 143. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 142. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 31. Seuraavaksi kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kompromissitarkistus kolme hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 154. Äänestys alkaa ja päättyy. Tarkistus 154 hyväksytty. Seuraavaksi 157. Äänestys alkaa. 157. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162. Äänestys alkaa ja päättyy. Tarkistus 162 hylätty. 163 Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 164. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys päättyy. hylätty. 165. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 166. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 167. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 168. Äänestys päättyy. Hylätty. 169. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 170. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 171. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 37 raukeaa. 172 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa ja päättyy. Kompromissitarkistus 4 hyväksytty. Ja nyt menemmekin tarkistukseen 180. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 181. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 182 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hetkinen, olemme havainneet, että täällä on yksi ylimääräinen ääni. Meidän on siis äänestettävä uudelleen tarkistuksesta 182. Siellä oli yksi ylimääräinen EPP-ääni. Eli siis äänestämme uudelleen tarkistuksesta 182. Äänestäkää vain te, joilla on oikeus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 184. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 183. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Le Follille. Sitten tarkistus 39. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 185. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tarkistus 185 hylätty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 186. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 187. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 191. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sata yhdeksänkymmentä kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 43. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. kaksi Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 203. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 204. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 210. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 211. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 212. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 2.14 äh, äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 216. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 215. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 213. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 219. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 2.20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 221. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 50 on vedetty pois. 222. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 223. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 227. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi 229. Mäkines. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 230. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 52. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 232. Äänestys alkaa äänest... ja päättyy. Hyväksytty. 233 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 234. Sitten tarkistus 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 235. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. Tarkoitus 237. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 238. Ei kun se onkin identtinen, anteeksi. 240. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataaneljäkymmentäkolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 246. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 247. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 248. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkitus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis haluatteko vetää pois tämän tarkistuksen? Eli tarkistus 57 on vedetty pois. Sitten tarkistus 249. Eli Tarabella on pyytänyt puheenvuoroa, ole hyvä. Yksinkertainen selitys on totta, että alussa vähän epäröin tästä, mm, tätä myönteistä symbolia, sitä voitaisiin pohtia. Se tuntui houkuttelevalta, mutta pelkäsin, että siitä tulee jotain tällaista liikennevalojen tapaista, jota vastusta, kuten kaikki tietävät, että positiivinen merkki voisi olla vain joku, joka merkki, ilmaisi peruskalorin määrän tai muuta. Minä niin on tuotteita, joita, jotka ei, joita on käytettävä vain vähän. En haluaisi, että tällaista portia avata, niin siksi halusin, että äänestetään tästä, mutta vedän sen pois. Grazie, onorevole Tarabella. Allora andiamo... Kiitoksia. Eli sitten 249. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 261. Tarkistus 261. Äänestys alkaa. Siis 261. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No, eh, uh, äh, niin, hiukan sekaisin äskeisestä, koska äänestin yhdellä tavalla yhdestä tapauksesta ja toisella tavalla toisesta. Ja sitten paraisemmin tahansin tähän ensimmäiseen. Ehkä minun mielipiteeni kirjautui väärin. Ehkä voisimme ottaa kaksi äänestystä uudestaan, kaksi viimeistä. kaksi kuusi yksi ja yksi. No ja Abbiamo votato il 260. Äänestimme 261, koska sen jälkeen kun hyväksyimme tarkistuksen, joka oli edellinen, automaattisesti hypätään tarkistukseen 261. Eli näin 20, 261 hyväksyttiin. Ja nyt sitten seuraavaksi on sitten 264. Onko näin? Näin on. Olen pahoillani minä siis muutin äänestystapaani, koska sanotte, että äänestämme 61, ja sitten sanoittekin, että ei, vaan se koski 261, joten äänestin eri tavalla. Joten voisimmeko siis äänestää uudestaan 261? Vabbè, possiamo ricordare. It wouldn't change. It eh? No. No, non cambia comunque. No, se ei kuitenkaan muuta tulosta. If he voted differently. Eh, eh, se guarda il risultato... Jos nyt katsotaan äänestystulosta 261 kohdalta, joka on vielä tuolla tauluilla, voitte nähdä, että tulos ei muutu siitä. Eli emme voi nyt toistaa tätä äänestystä. Tämä nyt on ihan työjärjestyksessä mainittu asia. Eli nyt täytyy mennä eteenpäin. Ja sitten 264. Siis voisitko nyt olla vähän huom- kiinnittää huomiota? Siis 261 on jo äänestetty ja siitä ei enää äänestetä uudelleen. Ja nyt tarkistus 264. Äänestys alkaa. Siis äänestys alkaa tarkistuksesta 264. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 265. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 266. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 267. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 269. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 270. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 272. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 274. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 277. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 278. Äänestys alkaa. Hylätty. 279. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 280. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 281. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 282. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 283. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 284. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 285. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mi raccomando che votino solo le persone che hanno vain ne voivat äänestää, joilla on oikeus äänestää. Tarkistus 286. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 288. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus Gladfelderiltä. Sopiiko tämä kaikille? Eli sitten puheenvuoron saa Gladfelder. Following. Seuraavainen suorituskäsitteet koskee huna ja sanan käyttäminen määritelmässä koskee tuotteita, siis tämän graafinen tai ei-graafinen elementti, joka viittaa siihen, että tuote sisältää hunajaa, että voidaan käyttää vain, jos vähintään 50 prosenttia tuotteen sokeripitoisuudesta on lähtöisin hunajasta. Votiamo su questo emendamento orale delle... Äänestämme tästä Gladfelderin suullisesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 287. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 289. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 290. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 293. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vielä tarkistus 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ci siamo quasi, eh? Abbiamo quasi finito. Olemme jo pian lopussa. Sitten johdatosan kappaleisiin. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 88. Siinä kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Tarkistus 28 äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen sivu. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 92. Ei kun anteeksi. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt on yksi ääni liikaa. Kansan puolesta jälleen yksi ääni liikaa. No, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Hyväksytty. Siis vain ne voivat äänestää, joilla on äänestysoikeus. Sitten tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli täytyy nyt toistaa tämä äänestys tarkistuksesta 96. C'è un voto in più del PPE. Kansanpuolesta yksi ääni liikaa. Siis meidän täytyy äänestää uudelleen nyt tarkistuksesta 96. Yeah, 17. it's always one, one more. Okay. Chiudiamo la votazione su 90. Eli äänestys päättyy tarkistuksesta 96. No niin, hyväksytty. Sitten tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Taas on yksi ääni liikaa. 10 dobbiamo ripetere ripetere grazie Albert ripetiamo il voto eli äänestämme uudelleen tarkistuksesta 10 äänestys alkaa äänestys päättyy hyväksytty Sitten tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Des on pitänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, jokin nyt ei päde, koska kaksi täysisentää on pois. Se Astrid Lulling ainoana varajäsenenä osallistuu äänestykseen. En tiedä, kuka, kuka mistä nämä äänet sitten tulevat. Yeah.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 No niin, äänestämme siis tarkistuksesta 102. Eli tarkistus 102. Äänestys alkaa. Posso chiedere, chiedo scusa. Se... Anteeksi. Jos nyt kaikki kansanpuolen jäsenet nostavat kätensä, niitä pitäisi olla korkeintaan 17. Eli kädet pystyyn, kansanpuolueen jäsenet siis. Eli pitäkää niitä hetken nyt pystyssä, niin voimme laskea ne. Ah. Zwei hinten, ne? Zwei hinten, ja, ja. Two votes in the back. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sind zwei hinten in der Okay, 18. 18. Hm? per favore, solo quelli che hanno alzato. Eli ainoastaan ne nyt, jotka nostivat sen käden pystyyn. Eli uudelleen äänestämme tarkistuksesta 102. No niin, hienoa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vielä loppuäänestys. Loppuäänestys. Loppuäänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Prego di prendere posto. Non abbiamo finito. Pyydän teitä istutumaan paikoilleen. Emme ole vielä päättäneet kokousta. Otherwise we are long time. Voisitteko istutua, ettei mene kovin myöhäiseksi? Se puoi metto la mano, così urlo quando... Madame Paulson,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 Valutazione del bilancio del programma d'azione. Eläinten hyvinvointia koskevan vuosien 2006 2010 toimintaohjelman arviointi. Voisitteko istautua paikoillenne? Meillä on vielä hieman töitä tässä jäljellä. Eläinten hyvinvointi, äärimmäisen tärkeä asia. Annan, puhe, annan puheenvuoron välittömästi edustaja Paulsonille. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja ja arvoisat kollegat. Me kaikki tiedämme, että, että hyvä eläimistä huoleminen huolehtiminen on osa Euroopan maatalouden tuotemerkkiä ja asia, joka siihen yhdistetään. 2006 Rova Jegle teki erinomaisen mietinnön, joka muodosti perustan sille työlle, jota komissio ja parlamentti ovat tehneet näiden vuosien aikana. Nyt on niin, että kaikki ne vaatimukset, joita parlamentti Jorva Jekle tuolloin esittivät, ovat edelleenkin kaukana toteutumisesta, mutta siitä huolimatta voi katsoa, että on tapahtunut myöskin hyvää, esimerkiksi koeläinten osalta, joista puhuttiin tänään aikaisemmin. Samoin myös siinä mielessä, että eläimistä huolehtiminen on tullut myöskin osaksi VTOn neuvotteluja tietyssä määrin mutta kuitenkin on paljon toimisen varaa, Lähti myöskin liikkeelle vuoden 2006 suunnitelmista. Mutta päätösasemassa myöskin parlamentti vaati sitä, että meidän pitäisi käyttää parasta mahdollista teknologiaa ja tiedettä, ja että parlamentti halusi yhden tavoitesuunnitelman, joka tämä mahdollistettiin siinä, siinä, tai siinä vaiheessa, kun tämä nykyinen ohjelma lakkaisemasta voimassa, ja sehän päättyy tänä vuonna, mutta kuitenkin tärkein on vielä edessämme, eli uusi suunnitelma. Minä olen ollut mukana keskustelemassa turvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista lähes 40 vuoden ajan. Ja olen erittäin väsynyt suurin piirtein joka viides vuosi minua kohtaavat eh, eläinsuojelujärjestöjen hirveät elokuvat. Minä en pidä hyvänä sitä, että ne turkeutuvat tiloille ja tekevät elokuvia siellä. Ja enkä pidä hyvänä sitä, että ne välittävät kuluttajille sellaisen kuvan, jota ei voi ilahduttaa meistä ketään. Joten minusta meidän ei pitäisi käydä niin paljon nyt keskustelua etiikasta, moraalista ja eläinten oikeudesta arvokkaaseen elämään, vaan siihen, mikä on ongelma käytännössä, mitä todellisuudessa tapahtuu, eikä pitäisi unohtaa sitä, miten talous toimii. Olisiko mahdollista luoda hyvä eläintensuojelujärjestelmä, joka olisi kaikki viljelijöiden kautta Euroopan mahdollista toteuttaa. Minä voin ottaa esille miten paljon esimerkkejä tahansa siitä, että asiat eivät toimi tällä hetkellä. Kun esimerkiksi Ruotsissa kiellettiin äh, kanahäkit, silloin häkit siirrettiin Ruotsiin, Suomeen, naapurimaahamme. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että kukaan ei osta kanamunia, jotka eivät ole vapaiden kanojen munia, mutta teollisuus ostaa kuitenkin häkkikanojen munia, jotka ovat huomattavasti halvempia. Joten meillä on tässä kaksi osaa asiassa. Toisaalta pitäisi pyrkiä saamaan aikaan yhteinen taso, joka olisi voimassa kaikissa maissa, kaikissa jäsenvaltioissa, kaikilla alueilla ja kaikilla tiloilla kaikkien tulisi täyttää yhteiset normit, ja jos tällaista ei tapahdu, silloin ne pitäisi oikeastaan edes saada myydä sellaisia eläintuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia. Tämä saisi aikaan sen, että me täysillä voimin, joita täysin oikeaksi voisimme estää tuonnin sellaisista maista, jotka eivät noudata samanlaisia vaatimuksia. Tämä on hyvin tärkeä osa toimintaa, että saamme samat säännöt, samanlaiset kilpailuedellytykset kaikille tuottajille. Se on erittäin tärkeää. Joten yhteinen lainsäädäntö, minä olen ottanut esimerkkejä tähän esityksiin, esimerkkejä yleisestä elintarvikelainsäädännöstä, jota olin mukana laatimassa noin kymmenen vuotta sitten. Tämä järjestelmä on toiminut erinomaisen hyvin, paitsi silloin kun on ollut kysymyt lakien noudattamisesta. Siinä meillä on ratkaiseva kysymys, jota pitäisi käsitellä. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka liittyy lakien noudattamisen valvontaan. Ja olen surunen joutuessani toteamaan, että jos lain tulee toimia, silloin täytyy olla myöskin jonkinlainen sanktiojärjestelmä. Ja se on seuraava asia, joka on ratkaiseva. Sitten voimme ottaa kaiken muun yhteyden eläinten terveyden ja kansanterveyden välillä. Esimerkiksi nyt on edessä sellainen tilanne, että kaikkein vaarallisimmat taudit Euroopassa – ovat tulossa multi- ja pan-resistenteiksi kaikille antibiooteille. Tämä on uskomattoman vakava ongelma. Ja tässä eläinten suojelu on tärkeää. Se, että me tarvitsemme yhä enemmän antibiootteja, on keskeistä sekä eläinlääketieteessä että ihmislääketieteessä. Toivon, että kaikki olette lukeneet tämän esityksen. Ja uskon, että ne kaksi periaatteellista ehdotusta, jotka on tehty, ja kolmas on sitten viittaus, joka koskee kansanterveyttä ja antibioottiresistenssiä ja muut yksityiskohdat, jotka tulevat mukaan, niistä varmastikin voidaan keskustella. Mutta minusta tärkeintä olisi saada aikaan periaate siitä, että kaikkia pitää koskea samojen vaatimusten ja kaikki pitää olla samat oikeudet. Kaikkien pitää voida kilpailla samoilla taloudellisilla ehdoilla. Ja että eläimemme Euroopassa riippumatta siitä, ovatko ne ravintoa tuottavia eläimiä vai seuraeläimiä, että kaikilla niillä eläimillä on oikeus arvokkaaseen elämään. Uskoakseni tästä kukaan ei ole eri mieltä. Se, mistä joudumme keskustelemaan, on se, miten me käytännössä toimimme niin, että voimme toteuttaa taloudellisesti käytännöllisen ja järkevän säädöstön. Kiitos. Molto bene, ringrazio onorevole Paul. Hyvä, kiitän edustaja Paulsen. Ja ennen kuin aloitan keskustelun, haluaisin pyytää komission edustaja Karinelliä Haluaisin kysyä, haluaako hän käyttää puheenvuoron? Kyllä haluaa. Anna puheenvuoron komission edustajalle. Herra Gavinelli. Grazie Presidente. Intervengo... Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän lyhyesti puheenvuoron komission nimessä. Haluaisin kiittää edustajaa Balsenia ja tätä valiokuntaa tästä tehdystä työstä tässä eläinsuojelu asiassa se on prioriteetti Euroopan komissiolle. Ja nyt on tärkeä hetki, kun ajatellaan alan kehittymistä ja tulosten arviointia 2006-2010 toimintaohjelman puitteissa. Haluaisin tiedottaa teille, että komissio on aloittanut arviointimenettelyn koskien eläinsuojelupolitiikkaa viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä arviointi menettely sisältää useita eurooppalaisia tahoja. Sitä harjoitetaan vuoden 2010 aikana ja sen on tarkoitus päättyä joulukuussa 2010. Tämän arviointiprosessin tulokset Paulsenin mietinnön kanssa yhdessä muodostavat merkittävän taustan tämän sektorin tulevalle kehitykselle Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustajalle. Nyt aloitamme keskustelun. Aloitamme varapuheenjohtajan Masipocikista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella Paulsonia hänen erinomaisesta työstään tällä alalla ja myöskin lähestymistavasta, jota hän on tässä soveltanut. Tämä on tämän mietinnön ensimmäinen versio. Ja tietysti pohjaudumme aikaisemmin tehdylle työlle edellisessä parlamentissa. Meillä on kokemusta ja me olemme nyt edenneet eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, mutta onko sitten kaikki vielä tehty? No ei, vielä on paljon tekemättä. Pauselin tavoin sanoisin, että on ikävä, että monet näistä hienoista ideoista ovat olemassa ainoastaan paperilla tällä hetkellä. Ja on selvää, että tätä tilannetta pitää edelleen parantaa. Meidän täytyy nyt katsoa näitä asioita haasteina ihmiskunnalle. Kyse ei ole vain siitä, että voitto on tärkeämpää kuin eläinten hyvinvointi, Minun mielestäni meidän täytyy pitää mielessä, että ihmisinä meidän ei pidä olla julmia. Ja tämä on pidettävä mielessä siinä, kun kohtelemme toisiamme, mutta myöskin siinä, kun kohtelemme eläimiä. Tämä on yksi ihmisyyden mittareista, ja tämä toimii kumpaankin suuntaan. No nyt niin, kun kuuntelin tämän Palsanin alustuksen, haluaisin vielä todeta, että meidän täytyy hyväksyä se, että meidän on ylläpidettävä korkeinta eläinten hyvinvoinnin standardeja EU:ssa. Ja myöskin meidän täytyy katsoa vähän tuonti- ja vientikuvioita. Ja kun katsomme nyt mikä on tilanne, meidän pitää tarkastella sitä, miten tuottajamme ovat menestyneet sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella – ja kyse ei ole pelkästään tilastoista, vaan kaikki, jotka tuottavat eläin, eläintuotteita EUn alueella, olisi sitten kulutuksen täällä tai jossain muualla, periaatteita on sovellettava. Ja viime kädessä ei voida supistaa tätä keskustelua pelkästään taloudellisiin lukuihin. Ja jos toimimme näin, voimme olla tehokkaita ja voimme todellakin täytäntöön panna näitä periaatteita. Toivon, että esittelijä Paulsen muistaa vielä yhden asian. Meillä oli lukuisia kokouksia. No tietysti on eläinten suojelun interryhmä. Ja on kuitenkin ollut vähän puutteita näiden sääntöjen täytäntöönpanossa. Meillä on paljon sääntöjä ja säädöksiä, mutta niitä ei aina ole noudatettu ja pantu täytäntöön. Ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että todellakin valvotaan näitä asioita jäsenvaltioiden tasolla. Ja voidaan myöskin sanoa, että ongelmia on täytäntöönpanossa valtaosassa jäsenvaltioita. Ja hyvin paljon liittyy näiden tarkastusten laadusta Kyse on tahosta, joka on erikoistunut näihin asioihin ja jäsenvaltioiden tarkastuselinten on hoidettava tämä asia. Koska tätä on turha tehdä, mikäli emme myöskin pidä huolta täytäntöönpanosta ja siihen liittyy valvonta ja kunnollinen täytäntöönpano. Meillä on hyviä sääntöjä ja säädöksiä ja niitä parannetaan koko ajan, mutta monissa jäsenvaltioissa on puutteita täytäntöönpanon puolella. Ja mielestäni Tämä Paulsenin mietintö on erittäin hyvä paikka korostaa sitä, että tarvitaan kunnollista täytäntöönpanoa ja valvontaa kautta linjan. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen aika on 9. helmikuuta kello 12. Tarkistukset siis viimeistään 9. helmikuuta kello 12. Jatkamme keskustelua. Garcia Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietenkin aluksi kiittää Rova Paulsen ja hänen työstään tämän mietinnön parissa, mutta haluaisin ensin esittää yleisluotoisen pohdinnan ja sitten erityisempiä pohdintoja koskien näitä asioita, jotka on otettu mietintöön mukaan ja toivon, että ennen määräajan päättymistä voisimme niissä asioissa päästä sopuun. Eläinten hyvinvointisäännöstön on perustuttava kunnollisen tieteelliseen tietoon. Meillä on lainsäädäntö, jos ongelmia tulee, niin ensimmäisenä on tunnistettava ongelmat ja ratkaistava ne ennen kuin mennään eteenpäin. Mikäli emme toteut, meidän on tiivistettävä tarkastuksia, mikäli lainsäädäntö ei toteuteta. turhaa rynnätä eteenpäin, jos ongelmat säilyvät. Sitten tuottajien kannattavuudesta ei mitään puhuta Meillä on Euroopassa sääntöjä, jotka merkitsevät lisäkustannuksia tuottajille. Meidän olisi ja pohdittava, kuinka nämä kustannukset kompensoidaan. En tarkoita, että hyvinvointisääntöjä olisi löyhennettävä, ei tätä pidä ymmärtää väärin, mutta mikäli kuluttajat eivät maksa tätä lisäkustannusta, olisi haettava kompensaatio muuta. Siksi pyydän, että komissio säilyttää kes- molemmat vastavuoroiset säännöt koski kolmannisista maisista tuotia. Sitten kohdassa viisi tämä sana valittaa ei ole aivan oikea. Se ei ole hyvin valittu. Komissio ei ole tehnyt ehdotuksia. Jos näin on, niin se johtuu siitä, että komissiolla ei ole vielä uutta tieteellistä pohjaa, jonka pohjalta se voisi tehdä ehdotuksia, jotka menisivät pidemmälle kuin nykyiset. Ja sitten kohta seitsemän. Minusta on ylimääräistä, jos pyydetään komissiota noudattamaan lakia ja tekemään kaikkensa, kun ainoastaan kyseessä on äh, häkkikaneet ja, ja tämä vuonna 2002 astuva lainsäädäntö muuhun ei ollenkaan viitata, tämä on ihmeellistä. Sitten kohta yhdeksän, siinä puhutaan eläimistä yleensä, mitä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako se, että maatalousvaliokunta tulee huolehtimaan äh, myös eläintarhojen ja seura, äh, eläimistä, seuraeläimistä ja muusta. Kuka tulee takamaan seuraeläinten tilanteen ei, tämä, ei tätä voida toteuttaa. Sitten kohta 11. Minusta on hyvä, että sana vapaaehtoinen otettiin mukaan. Me olemme sisämarkkinoilla, meidän on sovittava perushyvinvoinnin tasosta kaikille. Sitten kohta 16-18 siinä pohditaan eurooppalaista e, suojeluterveyttä käsittelevä eurooppalaista keskusta. Kuka sen maksaisi? Meillä on jo eurooppalainen e, elintarviketurvallisuusvirasto. Minusta meidän olisi nyt annettava olemassa oleville virastoille mahdollisuus toimia ja täyttää niille annetut tavoitteet, eikä pidä ryhtyä luomaan uusia välineitä ja instituutteja, joista tulee vain lisäkustannuksia. Voisimme hyödyntää paremmin olemassa olevia rakenteita. Lopuksi kohdista 24-28 lausuntoon eli eläinten hyvinvoinnista puhuitte antibiooteista, näyttää siltä, että resistenssi kuluelinten terveyteen. Kuitenkin on yhä selvempää, että eläinlääkärit ja karjan kasvattajat eivät ole suurin, suurimmassa vastuussa. Lääkärillä olisi paljon sanottavaa. Joka tapauksessa tästä asiasta pitäisi antaa toinen mietintö niin, että tässä asiassa vastuuvalikunta voi hoitaa hommassa, että tämä ei kuulu meille. Olen varma, että tänä aikana ennen kuin äänestämme mietinnöstä, voimme varmasti löytää yhteisiä kantoja ja sopimuksia tärkeissä asioissa. Kiitoksia. Grazie, Garcia Perez. Adesso l'onorevole... Kiitoksia. Seuraavaksi Elisabeth Jägille. Kiitos. Ensimmäinen kiitokseni rouva Paulsenille mietinnöstä, myöskin siitä avoimuudesta, jota hän on osoittanut. Me käymme jo toista kertaa tästä keskustelua valiokunnassa. Haluan myöskin nostaa kiitoksen edelliselle puhujalle. Haluan erityisesti painottaa tätä. Olen sitä mieltä, että kaikkien ajatusten summana varmastikin tulee olemaan se, että voimme tehdä hyvän esityksen. Rova Paulson, olemme tähän saakka tehneet hyvää yhteistyötä ja tulemme tekemään niin edelleenkin. Minun kannaltani katsottuna tämän aloite mietinnön tulisi keskittyä sen arvioimiseen, mitä on tapahtunut sitten vuoden 2006. Ja tästä puuttuu minun mielestäni perustavanlaatuisia tietoja. Olemme esittäneet jotakin vaatimuksia, jotkin niistä on pantu toimeen, joitakin ei ole. Jotkin on pantu toimeen joissakin jäsenvaltioissa, toisissa ei vielä. Joten minun ensimmäinen painopisteen olisi siinä, miten voitaisiin kehitystä vuodesta 2006 arvioida ja mitä vaatimuksia voidaan esittää tämän arvioinnin pohjalta. Toinen asia on eläinten suojelu, jos me sitä me vaadimme. Tässä olisi muistuttaa herra, sitä, mitä herra Wojciechowski sanoi aivan alussa, että kun me vaadimme eläinten suojelua, sen täytyisi myöskin koskea sitä, mistä me vastaamme. Siis kysymys on silloin eläin kokeista ja maatalouden hyötyeläimistä, mutta jos me puhumme asioista ihmisinä tai jos me puhumme yhteiskunnasta, silloin minusta tähän mietintöön kuuluu vähintään myös vaatimus siitä, että tällaiset kotieläimet ja myöskin tällaiset vapaana eläimet, että nekin pitäisi ottaa huomioon, etenkin kun puhumme sairauksista. Onko edistystä? Kavinelli, joka varmastikin voi vastata. Voin kysyä, onko, vasta, onko edistystä. Ajattelen sitä, että VTO-neuvottelussa puhutaan eläinten suojelusta. Herra Kavinelli vuonna 2005, siis jo ennen vuoden 2006 mietintöä me harjoitimme yhteistyötä. Ja muistan, että te silloin kerroitte minulle, miten paljon ö, myönteisiä kannanottoja te olette saanut silloin, kun komissiossa on tehty järjestet, komissio järjestänyt tilaisuuksia eläintensuojelusta Euroopan unionin ulkopuolella. Nyt ö, myönteinen, myönteiset reaktiot ovat asia erikseen kuin toimeenpano reaalisesti markkinoilla ja eri osissa maailmaa. Joten kysymys kuuluu, onko tapahtunut jotakin? Jos me aina sanomme, että meidän pitäisi olla esimerkki, niin hyvä on, näin on, mutta onko tällä esimerkkinä olemisella myönteisiä seurausvaikutuksia, se minua kiinnostaisi. Ja viimeinen kohta. Tuottajat, viljelijät, henkilöt, joilla on maatalouden hyötyeläimiä, he tarvitsevat selkeää tieteellistä tietoa, selkeää pohjaa sille, mitä voivat tehdä, koska vain silloin valvonnassa on, valvonnalla on merkitystä. Nyt joissakin kohdin niissä säädöksissä, joista on puhuttu, te, Rova Paulsen, te puhuitte sijoista mietinnössä useaan otteeseen, onko tämä sellainen määräys, joka voidaan yksiselitteisesti panna toimeen, vai pitääkö meidän tehdä uusia vaatimuksia? Uskoakseni viljelijä ei ole se, jota pitäisi arvostella, vaan meidän pitäisi tässä aloitemietinnössä ennen kaikkea kysyä itseltämme aluksi, miten asiat on välitetty eteenpäin, miten niitä on pantu toimeen jäsenvaltioissa. Jos me kaikki otamme nämä ajatukset omaksemme ja käymme näitä läpi, ja saamme varmaan aikaan hyvän esityksen, ja voimme antaa tästä tämän esityksen eteenpäin komissiolle, ja uskon, että komissio ja jäsenvaltiot, joita tietysti myöskin tarvitaan tässä, tulevat seuraamaan asiaa myönteisesti, jos eläinten suojelu toisaalta ja kilpailukyky toisaalta ja sitten kolmantena myöskin eläinten suojelu kaikille eläimille on se, mitkä asettuvat meillä painopisteiksi. Elisabeth. Kiitoksia Elisabeth. Monet kollegat haluaisivat käyttää puheenvuoron, mutta muistutan, että tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen meillä tulee vielä keskustelu tästä elintarvikeketjusta. Herra Boveen asia ja sitten meillä on vielä koordinaattorien kokous, joten pyytäisin teitä pitämään lyhyempiä puheenvuoroja. John Lyon, olkaa hyvä. Uh, thank you, Paula. I will keep this Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti aluksi. Voin sanoa, että pidän tätä mietintöä erittäin hyvänä. Se, että ehdotti yhteisiä sääntöjä ja standardeja koko Eurooppaan, no minusta se olisi hyvä ajatus. Tuo on ihan oikea lähestymistapa. Omassa maassani on kokemusta korkeammista standardeista ja kaikki toivovat, että se parantaisi elinten hyvinvointia, mutta itse asiassa tuotanto vain siirtyi sellaisiin Euroopan maihin, joissa ei ole näitä ylimääräisiä hyvinvointistandardeja Eli yhteinen lähestymistapa on hieno tapa edetä. Sitten nämä kaksi muuta elementtiä liittyen täytäntöönpanoon. No sakkojen pitäisi olla samanlaisia ympäri Eurooppaa, ja meidän pitäisi noudat, valvoa sitä, että sääntöjä noudatetaan kaikkialla Euroopassa. Tämä on yksi suurimpia heikkouksia, joita meillä on hyvinvointistandardien osalta. Ja sitten nämä kuljetuskysymykset. Me saamme juuri voimaan uudet kuljetussäännöt. Ja tämä ei liity uusiin sääntöihin, vaan siihen, että noudatetaan näitä sääntöjä ja että niitä pannaan täytäntöön oikealla tavalla, erityisesti eri maiden välisessä kaupassa EUn sisällä. Ja jos me haluamme yhteisiä sääntöjä Eurooppaan, sen pitää koskea myöskin kolmansia maita. Ja tämä nyt on perustavanlaatuinen seikka. Jos haluamme kaikki EU-maat samalle viivalle, niin myös kolmansia maita pitää käsitellä samalla tavalla. Mutta on hienoa käydä nyt keskustelua tästä, ja täytäntöönpano ja yhteiset rangaistukset ovat asioita, joihin meidän tulisi vielä paneutua. Grazie Giorgio, molto importante. Sono... Kiitoksia, olen aivan yhtä mieltä tästä, se on tärkeää huomenna Elina Espinosan kanssa tulemme puhumaan juuri tästä asiasta vastavuoroisuudesta sääntöjen noudattamisen suhteen. Nyt annan puheenvuoron Mäkkinesille. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman alustavan komitean, kun tartuitse mietintöön. Puolustakseni viljelijöitä ja ihmisiä, jotka huolehtivat lemmikkeläimistään hyvin. Me näemme hirvittäviä kuvia julkisuudessa, mutta emme näe todella hyviä tapauksia. Ja minusta meidän täytyy puolustaa niitä tuottajia ja eläinten omistajia, jotka huolehtivat eläimistä hyvin. Ja me puhumme vähemmistöstä minun mielestäni, jotka eivät huolehdi eläimistä hyvin. Ja toiseksi, jotkin ihmiset, joilla on vaikeuksia eläinten hoidossa, on myöskin mielenterveysongelmia. Tapaukset ovat nousseet esille, esille minun jäsenvaltiossa, jotka ovat liittyneet julmuuteen. Kysymys on viljelijöistä, jotka eivät voi hyvin. Ja minusta näitä tapauksia pitäisi käsitellä hyvin äh, herkällä tavalla ja uskon, että me aliarvioimme sitä, miten meidän pitäisi käsitellä ihmisiä. Ihmisiä pitäisi käsitellä ensin ja sitten eläimiä. On olemassa tiettyä herkkyyttä, joka liittyy tähän kysymykseen. Ja minun jäsenvaltiossani tätä käsitellään hyvin tehokkaasti, pitää olla hyvin varovainen mielenterveyskysymyksissä. Ja jos on julmuustapauksia, totta kai laki pitää panna täysin voimaan. Ja uskon, että kohdat, jotka liittyvät eh, olemassa olevan lainsäädäntön toimeenpanoon, ovat ehdottoman päteviä. Meidän ei pitäisi siirtyä kiirehtiä panemaan uusia sääntöjä voimaan ennen kuin olemme panneet voimaan ne, jotka ovat olemassa. Haluaisin ehkä esittelijältä ja komissiolta kuten kuulla, kuten minä, kuten minä olen, kuten Elisabeth Jekli, myöskin hiukan hämmentynyt, koska käsittääkseni VTO jota millään tavoin huomioon e, Euroopan unionin eläinsuojelustandardeja, joten meillä on suuri ongelma. Toivon, että olen väärässä, mutta en usko, että olen väärässä. Mitä tulee näihin e, muniviin häkkikanoihin, Rova Paulsen sanoi, että häkit siirtyivät Ruotsista Suomeen. Me Euroopan unionissa toimme kohtaamaan tämän tilanteen, jossa häkit siirtyvät sitten Euroopan unionin ulkopuolelle ja me sitten tuomme nestemäisiä munatuotteita tai vastaavia. Ja mulla, jotka suunnittelivat tätä kieltoa että lainsäädännössä, josta otsikkosyistä ja yleisen tuen syistä eivät pohtineet seurauksia. Joten munivien häkkikalojen kieltäminen ei ehkä entäs ollutkaan hyvä ajatus siinä mielessä, miten se pantiin toimeen, koska emme ottaneet huomioon seurauksia, jotka johtivat siihen, että me veimme ulos kokonaisen teollisuuden alan. Joten haluaisin selkeyttä tästä asiasta. Ja haluan toistaa erään asian, koska minusta tämä on tärkeä asia. En, ja uskon, että kaikki tässä haluavat tukea hyvää elinten, eläinten suojelua tässä salissa. Minä Wallinin eläimistä, mutta minä ymmärrän, että tämä on tärkeä kysymys, joten meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa tieteelliseltä pohjalta ja saada selkeyttä VTO-kysymyksestä. Ehkä on tapahtunut jokin ihme viime viikkoina, mutta minä hiukan epäilen sitä. Grazie, Kiitoksia sitten Luis Capula Santos. Olkaa hyvä. Um- Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Tämä on tärkeä arkaluontoinen kysymys ja se pitää nähdä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin sivilisaation ja arvojen kannalta ja sitten toiseksi myöskin talouden kannalta ja elintarvikkeiden kannalta. Mietintö on erittäin hyvä, mutta siinä on keskitytty tähän toiseen aspektiin vähän liikaa. On puhuttu julmuudesta eläimiä kohtaan erinäisistä syistä, Juuri nämä syytkin, jotka juuri mainittiin, on ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia. Mutta kuitenkin meidän pitää olla kilpailukykyisiä ja meidän pitää noudattaa sääntöjä. Mietinnössä pitäisi keskittyä näihin kumpaankin seikkaan. Tiedän, että aika nyt alkaa olla aika vähän ja tämä keskustelu saattaa viedä pitkänkin ajan, mutta haluaisin kuitenkin puhua yhdestä asiasta – Komissio mainitsi Euroopan eläinsuojelukeskuksen ja mietinnössä tuetaan tällaisen keskuksen perustamista, mutta ei ole vielä selvää millainen tämä keskus olisi ja mitä se tekisi. Tietysti meidän täytyy tietää, mitä ollaan aikeissa tehdä, tässä saattaa kyseessä olla vain uusi rahareikä. Eli haluaisin vähän lisäselityksiä siitä, mitä tämä eläinsuojelukeskus oikeastaan tekisi. Kiitoksia sitä, Martin. Niin, haluaisin kiittää teitä, Rova Paulsen. Olen monista asioista kanssani yhtä mieltä, mutta haluaisin tarttua muutamiin kysymyksiin, jotka minusta ovat tärkeitä. Olen sitä, että on tärkeää, että me tarvitsemme yhtenäisiä standardeja Euroopassa – ja tarvitsemme myöskin valvontajärjestelmää. Tässä olen täysin yhtä mieltä kanssanne, koska ei voi olla niin, että me me vaadimme suojelua ulospäin, mutta samaan aikaan sitten emme noudata Euroopassa omia standardejamme. Ja on, tämä on hyvin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Haluaisin sanoa, että olen eri mieltä joidenkin kollegojen kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että eläinten suojelu on maataloutta vaikeuttava asia. Eurooppalaisen maatalouden tunnuspiirteisiin täytyy kuulua se, että se ottaa huomioon eläinten oikeudet ja tässä Rova on ottanut esille keskeisyyksessä myöskin antibiootit, joka on tärkeä asia, mutta samaan aikaan pitää olla myöskin niin rohkea, että puhuu siitä, minkälaista keskittymistä tapahtuu eläinten kasvattamisen alueella. Ja tämässä pitää olla varovainen niin myöskin, täytyy ajatella myöskin eläinten massakasvattamista, koska tällainen keskittyminen, jota on tapahtunut miksi kanojen kasvattamisessa tai myöskin sikojen kasvattamisessa, niin tämä tulevaisuudessa voi johtaa tuolla ongelmiin, joita ei voida ratkaista, ja siksi näihin kysymyksiin täytyy myös tarttua. Se ovat asioita, jotka eivät ole hyväksyttävissä, ja tämä kysymystä pitäisi myöskin tarkastella kriittisesti. Ja kun puhutaan antibiooteista, pitäisi puhua tästä eläinten joukkokasvatuksesta, joka on seuraus tästä kysymyksestä. Ja tämä on tärkeää, kun puhutaan tulevista toimista tämän mietinnön yhteydessä. Vă mulțumesc. Are în continuare cuvântul domnul Iar. Ja. Ja, vielen Dank für den äh, Bericht von Frau... Niin, kiitos Rova Pausenille tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin tärkeä näkökanta. Haluaisin täydentää tätä yhdellä asialla. Minun kokemukseni on se, että, että meidän pitäisi saada viljelijä liittolaiseksi, silloin, kun on kysymys eläinten suojelusta. Tämä on hyvin yksinkertainen kaava. Se tosiaan on se, että kun eläimiä kohdellaan asianmukaisesti, silloin saadaan aikaan toivottua tulosta. Se, että viljelijän pitää myöskin elää työstään, se on eh, totta. Ja totta kai viljelijää eh, kiusaa se, että Euroopan ulkopuolella on erilaiset standardit, jolloin toiminta voi harjoittaa eri perusteelta ja myöskin tietysti viljelijää eh, ärsyttää tällainen markkinointi Euroopan unionissa, jolloin Euroopan unionin markkinoille tulee tuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia – ja siksi on tärkeää puhua tuloksista. Täytyy kehittää eläinten suojelua. Tätä vastaan ole kukaan viljelijä, mutta meidän pitää katsoa, että se mitä me vaadimme Euroopan unionissa, myös otetaan huomioon silloin, kun kysymys tuotantituotteista, kysymys ei ole pelkästään kuluttajan suosta. Kuluttajalla tietysti on mutta oikeus tietää se, että kun ostaa tuotteen, niin silloin se tulee, on lähtöisin elämästä, jota on kohdeltu asianmukaisesti ei ole aina niin, että jos on vähän eläimiä, niin silloin eläintensuojelu on parempaa, että kun eläimiä on enemmän, niin eläintensuojelu on huonompaa. Minä sanoisin, että tämä ei välttämättä ole näin. Ja tietysti mitä tulee antibiootteja takamilla, Saksassa antibiootteiden käyttö on kielletty rehuissa ja että antibiootteja voidaan antaa eläimille vain silloin, kun se on indikoitua. Ei pidä suinkaan nyt vähätellä sitä edistystä, jota on saavutettu eläinten kasvatuksessa. Jos ajatellaan toisaalta myös miksi lypsylehmien pitoa, niin siinä on paljon aikaa ja siinä voi olla myöskin ongelmia silloin kysymys on pienistä eläinkannoista. Tämä varmastikin tulee auttamaan meitä eteenpäin tässä mietinnössä, kun me pyrimme edistämään eläintesolla Euroopan unissa, joten tuloksia pitää siis arvioida, pitää saada aikaan harmonisointi Euroopan unionin sisällä, pitää saada aikaan määräyksiä, jotka ovat valvottavissa ja myöskin asianmukainen suojelu myöskin ulospäin. Ja nämä ovat kysymyksiä, jotka pitää ottaa huomioon. Keskustelua täytyy käydä myös eläinsuojelun intressin mukaisesti. Mulțumesc. În continuare își exprimă punctul de vedere domnul Rubix. Domnul Rubix, vă rog. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kiitoksia. Meillä on useita huomioita tehtävänä. Tietysti tuen eläinten hyvinvointia. Me olemme kaikki vain ihmisiä ja meidän pitää olla inhimillisiä niitä kohtaan, joista saamme ruokaa. Ja meidän on oltava kiitollisia näitä eläimiä kohtaan. Paljon enemmän huomiota tulisi kiinnittää siihen, millä tavalla eläimiä pidetään ja millaista rehua niille annetaan. Lehmästä esimerkiksi on tehty maitoautomaatti. Sitä käytetään hyväksi. Ja sitten se vain pannaan lihoiksi. Ja näillä lehmillä ei ole kunnollisia olosuhteita. Ne eivät voi olla niityillä. Niille vain annetaan syötäväksi mitä tahansa on annettavana ja sitten ne pannaan rekkaan, ne, ne lypsetään ja niin se menee. Omassa maassani Latviassa on tehty tutkimuksia ja siellä on todettu, että lehmille on syötetty geneettisesti muokattuja papuja. Ja tällaiset, tällaisia geneettisesti muokattuja elementtejä on löydetty myöskin näiden lehmin maidosta, ja se vaikuttaa esimerkiksi niiden naisten terveyteen, jotka juovat tällaista maitoa. Ja tässä on kyse monista sairauksista. Täällä puhuttiin äsken mielenterveyshäiriöisistä ihmisistä, jotka ovat julmia eläimille, mutta olemmeko me yhtään parempia, mikäli me annamme eläinperäistä ruokaa lehmille. Eihän sitten ole mikään ihme, että ne saavat kaikenlaisia tauteja ja siksi tämä asiakirja on erittäin hyvä ja siitä on varmasti hyvin paljon hyötyä. Kiitos. Kiitoksia sitten Kalniete. Okay. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ehm, gribu pateikties gan ziņotāju. Minä haluaisin kiittää esittelijää, samoin kuin varjoesittelijöitä, koska uskon, että tämä mietintö on hyvin tärkeällä tavalla arvioinut sitä, mitä on tapahtunut sitten vuoden 2006 vuoteen 2010 sen toimintasuunnitelman ohjelman mukaisesti, joka tuolloin aikaisemmin hyväksyttiin. Minusta on hyvin tärkeää, että me saamme aikaan yhtenäisen lähestymistavan eläinten suojeluun ja merkintöihin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Meidän täytyisi luoda yhtenäinen eläinten suojelu seurantajärjestelmä, mutta epäilen, että me tarvitsemme myöskin uuden viraston tätä varten. Joten tähän asti siis jäsenvaltiot ovat varmistaneet nykyisen suojelulainsäädännön toimeenpanon. Ja se, että nyt luotaisiin uusi virasto, minä kyllä haluaisin tietää enemmän siitä, miten paljon se tulisi maksamaan veromaksajille, miten se tulisi toimimaan ja mitä oikeuksia tällä virastolla tulisi olemaan. Kuten monet puhujat aiemmin ovat sanoneet, minäkin haluaisin viitata siihen, että on hyvin tärkeää Euroopan unionin kaupalle kolmansin maiden kanssa – että kolmannetkin maat osallistuisivat tällaisiin laatuhankkeisiin, koska muuten meidän viljelijämme eivät ole kilpailullisesti samassa tilanteessa kuin viljelijät muista maista. Siis viljelijät, jotka tuottavat maataloustuotteita, mutta eivät noudata eläintensuojelustandardeja. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita, että minä, kuten kuka tahansa ihminen, ymmärrän, että on halua lisätä myöskin kysymys, jotka liittyvät lemmikkieläimiin tähän asiaan, mutta täällä me tässä valiokunnassa puhumme maatalouden piirissä pidettävistä eläimistä – ja nämä ovat siis sellaisia eläimiä, jotka ovat olleet ihmisten hoidossa lukuisia vuosia. Ja tässä meidän täytyy pyrkiä tulla huolehtimaan näistä eläimistä ilman, että pyrimme tekemään elämää vaikeaksi sellaisille ihmisille, joilla on lemmikkieläimiä kotona. Koska he haluavat auttamaan, auttaa kenties omia lapsien kasvaan henkilöinä näiden eläinten avulla. Kiitoksia. Sitten Angio. Thank you, Chairman. I think it's very important. Kiitoksia puhemies. puheenjohtaja. On hyvä, että ihmiset tekevät asioita oikeassa järjestyksessä. Jos katsotaan nyt tätä lainsäädäntöä EU-sta viime ajoilta, ensinnäkin liittyen eläinkuljetuksiin. No minä nyt en voi kuljettaa lammastani 35 mailia tai 50 kilometriä enempää, koska en ole suorittanut tiettyä testiä. No vaimoni teki tämän ja hän joutui maksamaan siitä ja hän joutui pitämään tätä asiakirjaa koko ajan mukanaan ja poliisi voi milloin tahansa pysäyttää hänet ja jos hänellä ei ole tätä asiakirjaa mukanaan tai jos hän on mennyt sallitun rajan yli, hän voidaan asettaa syytteeseen. No kun puhumme nyt farmaadeille muille, he katsovat meitä silmät suurina. Ja se on yksi esimerkki. Me haluaisimme nähdä, että näitä sääntöjä noudatetaan samalla tavalla kaikkialla EU:ssa. Ja jos näitä, näin ei tehdä, niin sitten näitä sääntöjä on turha edes laatia. No sitten munateollisuus seuraavina vuosina. No ongelmat alkavat syntyä 89 kuukauden kuluttua ja silloin monet kanat joutuvat viettämään kokeilemansa häkeissä. Ja EUn pitäisi lopettaa tällainen tuotanto 1. tammikuuta 2012. Ja Romania ja Bulgaria jatkavat tätä vielä – huolimatta siitä, että jotkut niiden tuottavista ovat saaneet 50 prosentin avustuksia, jotta he muuttaisivat nämä häkit vapaaksi alueeksi. Ja tätä pahentaa vain se, että, se, että vuoden 2012 jälkeen nämä tuottajat voivat myydä näitä brittikuluttajille. Ja me emme voi tehdä tälle asialle mitään. Ja tämä nyt heikentää brittituottajien luottamusta. Ja sen perusteella, mitä olen nähnyt, meidän ei pitäisi nyt nopeasti säätää uusia lakeja. No yksi käytännön tapa, jolla tämä voitaisiin kiertää, jokuhan totesi, irlantilainen kollega, että kun tämä tapahtuu vuonna 2012, EU ei vielä ole valmis siihen. Espanjassa ja Italiassa ei muuteta näitä tuotantomalleja heti, mutta nämä kuluttajat kuitenkin haluavat syödä munia niin kuin aina ennenkin. Eli missä sitten tapa, tästä tehdään Intia, Ukraina. Sieltä sitten tuodaan näitä häkkikanojen munia. EU on käyttänyt noin 50 miljoonaa hyvinvointiprojektiin ja siellä on vain hyvin paljon paperia suolettu. Ja näitä varoja voitaisiin käyttää kuluttajien tiedottamiseen ja sanoa, että älkää ostako näiden kolmansien maiden kana, häkkikanojen munia. Eli meidän pitäisi nyt hoitaa tämä ensin, kun rupeamme tekemään mitään muuta. Kiitos. Voin vakuuttaa teille, kollega, että Bulgaria ja Romania noudattavat täysimittaisesti EUn sääntöjä ja lainsääntöjä. Ja tämä siirtymäaika, johon viittasitte, siitä neuvoteltiin näiden kahden liittyessä EUhun. Ja sitten seuraavaksi, seuraava puhuja. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minäkin haluan kiittää kollega Paulsen ja hänen tekemästään työstä. Ja Rova Paulsen aivan puheenvuoronsa aluksi sanoi, että hän on kyllästynyt siihen, että elokuvissa jatkuvasti osoitetaan sitä, miten rikotaan eläintensuojelumääräyksiä – ilman että haluan nyt vähätellä tätä, haluaisin sanoa, että tunnen myöskin elokuvien, jota on yritetty 30 vuoden ajan. Emme voi estää tätä. Saksan televisiossa estetään säännöllisesti tämä elokuva, jossa lastataan lehmää äh, laivaan niin, että jalat roikkuvat. Äh, ja tätä on sitten varmaan 30 vuoden ja seuraavalla vaalikaudella on taas esittämään, niin emmekä voi estää tämän filmin elokuvan esittämistä missään tapauksessa. Me haluamme vain sanoa, että tarvitsemme tiukkoja eläintensuojelun määräyksiä, mutta tiukatkaan määräykset eivät estä sitä, että niitä vastaan voidaan rikkoa. Ja jos lainsäädäntö johtaisi aina siihen, että niitä ei vastaan ei rikottaisi, ei tarvittaisi vankiloitakaan, koska tulevaisuudessakin aina tulee tilasteita, jossa rikotaan eläintensuojelumääräyksiä. Tätä me emme voi estää. Pyysin puheenvuoron myös siksi, että kollega Hoisling puhui joukkoeläinten kasvatuksesta. Tämä on myöskin hyvin, sanan, sanan, sanan pitäisi käyttää varovaisesti tota voi, voidaan kohdella yhtä eläin, lehmää huonosti ja 400 asianmukaisesti. Minun isäni oli mehiläisten pitäjä. Esimerkiksi, että yhdessä tällaisessa mehiläispesässä on 57 000 eläintä, joten luonnossakin on olemassa tällaista eläinten joukko esiintymistä. Ja mikä minua sitten huolestuttaa on se, mikä minua huolestuttaa, Rova Paulsen, on se tosiasia, että tähän päivään mennessä vastuulliset VTOssa eivät ole valmiita neuvottelemaan eläinten suojelusta. Asiasta puhutaan aika ajoin, mutta VTO ei ole vakavasti ottamaan tätä asiaa esityslistalleen, ja tämän vaalikauden painopisteisiin tulisi kuulua myöskin INTA-valiokunnassa, että me saamme sen eläinten suojelua kestään kansainvälisellä tasolla äh, samalla tavoin kuin se, että pyrimme edistämään vapaakauppaa. Tämä tulisi ehdottomasti olla prioriteetti ja sen puolesta täytyy toimia. Grazie Albert. E adesso la parola. Kiitoksia Albert. Sitten Stefan Le Foll. Euh. Voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin halusin sanoa, että raakoittaa harjoittavat ihmiset eläimiä kohtaan, mutta myös joskus toisia ihmisiä kohtaan. Sitäkään ei pidä unohtaa. Täällä on jotakin huomioita esitetty, joissa halutaan, että tämä eläin suojelu aiheessa että siinä sovellettaisiin inhimillisyyttä. Sitä olisi sovellettava myös ihmisten välisiin suhteisiin. Jos äh, sääntöjä on harmonisoitava, ja minä suosin tätä, ja haluaisin, että kaikki, jotka vaativat sitä tänä päivänä, muistaisivat sen myös sosiaaliasioissa. Äh, olemme kaikki samoilla markkinoilla. Sitten näistä Mao Paulsonin ehdotuksista haluaisin palata siihen, mitä Luis Capula Santos sanoi äh, tämän seurantakeskuksen tavoitteista, kun meillä on sääntöjä, joita on toteutettava komission roolin puitteissa. Ei tämä ole keskus, joka yli, ei ylimääräinen keskus mitään ratkaisuja tuo. Sitten sääntöjen tasosta. Tästähän käydään keskustelua. Millainen käsite meillä, käsitys meiltä, meillä on siitä. Ja jos haluamme harmonisoida, kaikkien on oltava yhtä mieltä. Ja tästä varmasti tulee tarkistuksia ja keskustelua koskien tätä tasoa, mihin päästään. Kaikilla on kanta eläinten hyvinvoinnista. Tästä meidän on saatava sääntö Euroopan tasolle. Sitten viimeinen asia koskee VTOta, hyvät kollegat. Jos kuvittelette, että voimme keskustella eläinten hyvinvoinnista, kun emme pysty keskustelemaan edes kaupan sosiaalista ehdoista tai ympäristöehdoista, tietenkin voimme vielä lisätä uusia sääntöjä Eurooppaan ja sanoa, että neuvotellaan niistä VTOssa, mutta se tämä, mehän huijamme itseämme, luulemme, että voimme vaihtaa, muuttaa maailman hallinnointia. Minä toki kannatan sääntöjä ja edistystä, mutta meillä on kuitenkin säilytettävä pää kylmänä VTOn suhteen ja pyrittävä harmonisoimaan sääntöjä sen, siinä määrin, kun kussakin maassa ja kulttuurissa mm, pidetään tärkeänä ihmisen ja eläinten välissä suhteessa, mutta ei tämä voi olla mikään yksipuolinen näkemys. Grazie, Stefan. E Kiitoksia sitten Michel Dantin viimeisenä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää ja hänen tekemästään työstä. Mietinnön nimi on eläinten hyvinvointia koskevan vuosien 2006-2010 toimintaohjelman arviointi. Ja mielestäni tämä osa oli mielestäni hyvin lyhyt mietinnössä, vaikka siinä analysoidaankin tekstejä, joita nyt on ilmestynyt tänä aikana komissiossa – Mielestäni meidän pitäisi todella arvioida sitä, mitä tahtuu paikan päällä ja katsoa, mitä ongelmia on olemassa, miksi me emme etene niin nopeasti kuin pitäisi EU:ssa, millaisia parannuskeinoja on ehdotettu, jotta voidaan täytäntöönpanna tämänhetkisiä sääntöjä ennen kuin ruvetaan miettiä seuraavia etappeja, jos sellaiset ovat tarpeen. Tiedän, että tämä aihe on erittäin arkaluontoinen mutta olen nyt käynyt läpi tämän mietinnön silloin, kun saimme ensimmäisiä kuvia Haitilta. Ja täytyy sanoa, että se kyllä sai minut järkyttymään aika pahasti. Kiitän Michel Dantene ja tähän päätämme keskustelun. Annan puheenvuoron nyt vielä edustaja Paulsenille loppuhuomiota varten. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Minä luulin, että olin eh, hypännyt siihen, että kävisimme suoraan keskustelua eläinten suojelusta, eläinten hyvinvoinnista sellaisena, koska uskoin, että siitä vallitsisi suuri yksimielisyys minä kaikkien keskuudessa, että eläimiä pitää kohdella oikein ja arvokkaasti. Pääongelma on se, mistä on keskusteltu, eli on se, että miten tämän tulisi tapahtua käytännössä, mitä on tapahtumassa, miten me saamme aikaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet vähintään eh, sisämarkkinoilla ensin, miten me saamme selviydyttyä taloudesta, miten me saamme tämän kaiken toimimaan, miten me saamme aikaan yhteiset standardit, miten me saamme aikaan sen, että noudatetaan niitä määräyksiä, jotka syntyvät. Joten minulle tämä on hyvin käytännöllistä politiikkaa, käytännöllistä yhteiskuntapolitiikkaa, joten minä uskon siihen, että on vain hyvin pieni joukko viljelijöitä, jotka kohtelevat eläimiä huonosti. Minä en ole koskaan tavannut kuin sellaisia, jotka ovat itsekin sairaita. Olen tavannut pienviljelijöitä, joilla on erittäin hyvin hoidettuja eläimiä, mutta olen kautta Euroopan tavannut myöskin hyvin suurilla tiloilla viljelijöitä, ja näillä tiloilla on huolittu erittäin hyvin yksittäisistä eläimistä. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että ei ole mahdollista, että Euroopan viljelijät voisivat kilpailla muun maailman kanssa jos emme saa esittää vaatimuksia, jotka kohdistuvat myös ulkopuolisiin. Joten se keskus ydin, josta minä olen kirjoittanut, on se, että minä en halua uutta viranomaista. Minusta valvontapuolella, miksi Iranissa on erinomainen viranomainen, joka pystyy huolehtimaan tässä. Meillä on sillä tarpeeksi resursseja. Meillä on EFSA, joka voi huolehtia monista asioista, kuten zoonooseista, antibioottiresistenssistä. Joten minä ehdotan tässä, että ei luoda uutta virastoa, vaan kun on kysymys tekniikasta, kehityksestä, tutkimuksesta, koordinoinnista, tämän tyyppisten tietojen koordinoinnista, silloin minun ajatukseni olisi ennemminkin, että kansallinen laitos, instituutti, joita on useimmissa jäsenvaltioissa, tai jokin komission osasto vastaisi asioista, mutta en halua uutta virastoa, vaan haluan koordinointia niiden, kes, niiden elinten kesken ja viranomaisten kesken, jotka jo ovat olemassa. Hyvä, tämä oli erittäin kiinnostava keskustelu. Kiitän omalta osaltanikin Paulsenia tästä erittäin hyvästä työstä. Varmasti meillä on jatkossa mahdollisuus palata tähän keskusteluun, mutta nyt päätämme tämän asian. Muistutan vielä, että määräaikojen, määräaikatarkistusten jättämiselle on 9. helmikuuta kello 12. Nyt vielä, menemme vielä lyhyesti esityslistan viimeiseen kohtaan. Kyseessä on toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan. Ensimmäinen keskustelu on tänään edessä. Pyydän, että esittelijä José Bové alustaa tämän lyhyesti. Tämä on erittäin tärkeä asia. Olemme nähneet, kuinka hintojen heilahtelut luovat vaikeita tilanteita alalle, mutta meillä on vähän aikaa käsitellä tätä niin perusteellisesti kuin haluaisimme, joten ehdotan Eera Boveta tekemään esittämään alustuksen ja mikäli komission edustajat ovat paikalla, antaisin myös heille puheenvuoron. Jose Bove, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh... Herra puheenjohtaja, meillä on vain muutama minuutti aikaa ja tämä nyt on hiukan hankalaa, meidän vaikka käydä keskustelua kaikkien kanssa. Ja minusta tärkeää olisi se, että voisimme rikastuttaa näitä ehdotuksia ja näitä eri kohtia, joita aiomme viedä eteenpäin, juuri tämän keskustelun avulla. Jos me emme nyt voi käydä tätä keskustelua ajan puutteen vuoksi, kelloa kohta kuusia sitten alkaa koordinaattorien kokous. Eli ehdottaisin, että varaamme pienen hetken huomenna tai ensi kerralla, jotta voisimme sitten saada kaikki yhtä aikaa. Eli tämä esitys, keskustelu komission kanssa ja sitten vielä kaikkien jäsenten kanssa. Tämä on mielestäni liian tärkeä aihe, joka kiinnostaa kaikkia. Allora, eh, io direi... Selvä. Minulle tämä Josen ehdotus kyllä sopii, jos se teille sopii, niin että lykkäämme tätä aihetta. Se on liian tärkeä näin lyhyen käsittelyn. Kiitoksia Jose. Palaamme tähän asiaan seuraavassa kokouksessa. No niin, nyt voimmekin siis päättää valiokunnan kokouksen. Muistutan, että huomenna meillä on vieraana täällä neuvoston kiertävä puheenjohtaja Elena Espinosa ja huomisaamuna keskustelemme myös Stefanin johdolla ilmastonmuutoksesta. Pyydän, että koordinaattorit jäisivät vielä saliin. Jatkamme välittömästi koordinaattorien kokouksella.